Madame la Présidente, Bonjour à tous, enfin à tous, oui. Huomenta kaikki, tai ne ainakin teistä, jotka ovat jo paikalla. Istunto alkaa esityslistalla ensin. Suulliset kysymykset komissiolle. Ensimmäinen aihe eurooppalaiset yrityskeskukset Aasiassa. Ja annan puheenvuoron kysymyksen tekijälle, herra Moreiralle, viisi minuuttia. Ää äh,